Tähän vahvaan kantaan tässä parlamentissa voin tietysti yhtyä. Grazie, komissario. Comunico di... Kiitoksia arvoisa komission jäsen. Olen saanut kaksi päätöslauselma äh, luonnosta. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys toteutuu huomenna kello 12.30. Seuraava istunto on huomenna kello yhdeksältä aamulla ja esityslista on julkaistu ja se löytyy Euroopan parlamentin nettisivuilta.